tärkeänä aiheena on Egyptin koptikristityt mm, Strasbourgin päätöslauselman mukaisesti. Kiitos. Mutta olen ymmärtänyt, että Euroopan kansanpuolue viittaa äänestykseen lukakuun toisella istuntojaksolla kahden viikon kuluttua. Se, on täällä papereissa, niin haluaako joku puhua puolesta? Niin, kaikki riippuu siitä, mitä täällä pyydetään, mutta ehdot